Merci beaucoup. Monsieur le Président de la République. No suurannikon tasavallan presidentti, olette tervetullut Euroopan parlamenttiin. On suuri kunnia ja ilo vastaanottaa teidät tänään Strasbourgissa. Eilen, arvon presidentti, me vastaanotimme Euroopan, Afrikan unionin presidentin, joten teidän saapuminen tänne osoittaa, kuinka me olemme vahvistamassa meidän suhteita niin Afrikan unionin kuin Afrikan unionin jäsenvaltioiden kanssa. Minä haluan kiittää teitä erinomaisesta työstä, jota olette teidän maassanne tehnyt. Pääsitte pois sisällissodasta, vahvistitte oikeusvaltiota, demokratiaa, monipuolistitte taloutta luomalla teollisen perustan. Te myös paransitte sosiaalisia indikaattoreita. Norsulurannikko kuuluu maailman nopeiten kasvaviin talouksiin koko maailmassa. Ennustus tälle vuodelle on 8 prosenttia. Norsulurannikko voi olla esimerkkinä muille Afrikan maille, varsinkin Länsi-Afrikan valtioille. Kuitenkin monia asioita on vielä edessä. Infrastruktuuri, koulutus, juomaveteen pääsy, pääsy sähköön esimerkiksi ovat tällaisia haasteita. Me emme unohda, että norsulurannikko, kuten myös Eurooppa, on kärsinyt suurista terroristiskoista muun muassa Grambasassa. Tämä on vitsaus, josta emme pääse yksin eroon. Meidän on tehtävä yhteistyötä tällä alalla niin alueellisten toimijoiden, kuten CDA on, tai Afrikan unionin kautta. Euroopalla ja Afrikalla on samat haasteet, mitä tulee muuttovirtoihin. Asioihin on puututtava siellä, missä ne syntyvät siten, että investoidaan enemmän ja luodaan todelliset diplomaattiset ja taloudelliset suhteet, jotta voimme tuoda talouskasvua ja työllisyyttä. Marshallin saarten presidentin vierailu muistuttaa meille, kuinka tärkeää on, että me toimimme kestävän kehityksen ja ilmaston puolesta. Nousurannikko kärsii myös ilmastonmuutoksen vaikutuksista. Tulvat, kuivuus, rannikon erosio ovat yleisiä ilmiöitä. Rauha, turvallisuus, ihmisoikeudet, kriisinhallinta ovat aiheita, joita tulemme käsittelemään marraskuun lopussa teidän maassanne – Abidjanissa Afrikan ja EUn välisessä huippukokouksessa. Herra presidentti, teidän läsnäolo täällä on erittäin tärkeää meille. Ja olemme iloisia siitä, että olette täällä tänään. Ymmärtäkää, hyvä presidentti, että me haluamme katsoa kohti Afrikkaa afrikkalaisilla laseilla eikä eurooppalaisilla laseilla. Tästä syystä johtuen Teidän ja meidän välinen yhteistyö on tärkeää ja tulee olemaan tärkeää vakauden, rauhan, terrorismin vastaisen taistelun ja laittoman maahanmuuton muuton liittyen. Lisäksi meidän on taisteltu ilmastonmuutosta vastaan. Arvon presidentti, kiitos vielä kerran. Saatte puheenvuoron. Arvoisa Euroopan parlamentin puhemies, hyvä Antonio Tajani, arvoisat Euroopan parlamentin jäsenet, hyvät naiset ja herrat. Aivan aluksi haluaisin kiittää teitä mahdollisuudesta puhua tänä aamuna Euroopan parlamentin edessä täysistunnossa. Tämä on kunnia ja etuoikeus minulle ja maalleni olla täällä, sillä te, jotka edustatte yli 500 miljoonaa Euroopan kansalaista, muodostatte kulttuurillisen monimuotoisuutenne kautta, poliittisten sitoumustenne kautta ja suuren kokemuksenne kautta poikkeuksellisen kuulija joukon ja kunnianarvoisen sellaisen. Toivoisin siis, että voisin käyttää tätä tilaisuutta hyödykseni käsitelläkseni kanssanne suuria haasteita, joihin Afrikan tulee tulevina vuosikymmeninä vastata. Tämän jälkeen puhun omasta maastani, Norsulluurannikosta, joka on sitoutunut kasvun tiehen, kuten tiedätte. Hyvä puhemies, arvoisat parlamentin jäsenet, 25. maaliskuuta 2017 Euroopan unioni juhlisti Roomassa ikuisessa kaupungissa Rooman sopimuksen allekirjoituksen 60-vuotispäivää. Tämä sopimus on luonut toimivan solidaarisuuden pohjan ennen sodassa keskenään olleiden kansojen välillä. Perustaja isät Roomassa – onnistuivat hienosti saattamaan yhteen resurssit ja taidon, rauhan, turvallisuuden ja jaetun vaurauden eteen. Eurooppa on inspiraation lähde muulle maailmalle, erityisesti Afrikan mantereelle. Hetkenä, jolla valitettavasti huomaamme, että ihmiset käpertyvät kuoreensa ympäri maailman. Olen vakuuttunut siitä, että täällä kunnianarvoisessa parlamentissa te onnistutte löytämään tarvittavan energian, jotta voisimme jatkaa solidaarisuuden ja avoimen tiellä ja tukea rauhaa. Tämä vakaumus perustuu sille, että luomisestaan lähtien Euroopan unioni on aina jatkanut vankkumattoman rauhan viestinsä välittämistä ihmiskunnalle ja ajanut vakautta ja edistystä. Nobelin rauhanpalkinto, jonka se sai vuonna 2012, on luonnollisesti tästä hieno esimerkki. Hyvä puhemies, arvoisat äh, parlamentin jäsenet. Ihmiskunnan tulevaisuus riippuu poliittisista päätöksistä, jotka me teemme yhdessä maissamme, mantereillamme ja maailmanlaajuisesti. Toisin sanottuna maailmasta tulee se, miksi me sen teemme. Tässä yhteydessä haluaisin käsitellä kolmea suurta haastetta, jotka tulevat vaikuttamaan merkittävällä tavalla planeettamme tulevaisuuteen ja Euroopan ja Afrikan välisiin suhteisiin. Tiedän, että komission puheenjohtaja on viittannut, tei, viitannut tässä yhteydessä turvallisuuteen ja rauhaan. En toista nyt hänen sanojaan, mutta nämä kolme haastetta, joista haluaisin puhua, ovat äh, ilmaston lämpeneminen, maahanmuuttovirrat ja väestön kasvu. Hyvä puhemies, arvoisat parlamentin jäsenet. Äh, ilmastonmuutos 12. joulukuuta 2015 maailman johtajat kokoontuvat Pariisiin hyväksyäkseen historiallisen ilmastosopimuksen. Tämä sopimus ratifioitiin erittäin suurella enemmistöllä. Myöskin Norsulurannikko sen ratifioi ja me olemme jo nämä ratifioinnit välittäneet YKlle. Kyseessä on ainutlaatuinen yhteinen mahdollisuus pitää ilmastonmuutos hallittuna. Nykyisin enemmän kuin koskaan on kiireellistä toteuttaa tätä sopimusta, jotta ilmastonmuutoksen haitalliset vaikutukset ihmiseen ja ekosysteemiin voitaisiin hillitä. Tässä yhteydessä Eurooppa, kuten aina ennenkin suurissa kansainvälisissä haasteissa, voi näyttää tietä muille. Euroopan täytyy erityisesti jatkaa mielipiteiden johtamista, rahoituksen ja teknologian alalla välttämättömiä toimia, jotta Pariisin sopimuksesta tulisi kumoamaton. Pariisin sopimus on antanut meille historiallisen mahdollisuuden. Meidän täytyy nyt tehdä siitä todellisuutta. Tänään, kun puhun teille, rankkasateet norsunluun rannikolla – rankkasateet, jotka ovat ilmastonmuutoksen seurausta, aiheuttavat suuria tuhoja monissa maanialueissa. Samoin monilla alueilla Afrikassa kärsitään pahasta kuivuudesta, joka on ennen näkemätöntä. Se aiheuttaa kärsimystä ja kuolemaa monissa yhteisöissä ja se aiheuttaa myöskin valtavia väestön siirtymisiä. Arvoisat jäsenet, haluaisin rohkaista teitä siinä, että ilmastokysymykset olisivat prioriteettinne, jotta voisimme välttää tämän kaltaiset tragediat, joita ympäri maailman ilmenee. Meillä on itse asiassa monia mahdollisuuksia jatkaa vihreän kasvun tiellä ja vähähiilisen kasvun tiellä. Nämä mahdollisuudet koskevat järkevää luonnonvarojen käyttöä ja ekosysteemin käyttöä ja niiden käyttöä talouden eteen. Meidän täytyy yhdessä rohkaista kansainvälistä yhteisöä ja välttää kaikenlaista syrjintää, erityisesti naisiin kohdistuvaa syrjintää. Meidän täytyy kaikkien tehdä töitä, jotta voisimme toteuttaa politiikkaa, joka jakaa vaurauden reilummalla ja tasapuolisemmalla tavalla. Arvoisa puhemies, arvoisat parlamentin jäsenet, toinen haaste, josta haluaisin puhua ja jonka planeettamme kohtaa, on hallitsematon maahan muuttoliike. Vuoden 2015 marraskuussa Valetan huippukokouksessa minä sanoin tuolloin läsnä olleille johtajille, että Välimerellä tuhansien kuolemaan johtaneet dramaattiset tapaukset, kuten myöskin Sahelin alueella, vaativat enemmän solidaarisuutta ja pohdintaa Euroopassa ja Afrikassa. Jotta voisimme tässä onnistua, meidän täytyy tehdä töitä kestävällä tavalla ja meidän täytyy käsitellä tämän tilanteen kaikkia syitä. Tässä tilanteessa on tärkeää kiireellistä taata rauha ja turvallisuus Sahelin ja Saharan alueilla ja rohkaista poliittiseen ratkaisuun Libyan kriisissä. Meidän täytyy kuitenkin tunnustaa, että konfliktit ja järjestäytynyt rikollisuus eivät yksin selitä maahanmuuttovirtoja, jotka me olemme näinä viime vuosina nähneet. Eurooppaan suuntautuvan. Tässä yhteydessä meidän täytyy todeta, että köyhyys ja kurjuus, työttömyys ja demokratiavaje ovat syitä monissa maissa. Tästä syystä 12. kesäkuuta 2017 G20-konferenssissa Afrikan edustajien läsnä ollessa Berliinissä me loimme erityisen suunnitelman, jonka tarkoituksena on helpottaa suuria investointeja Afrikkaan, jotta voisimme luoda työpaikkoja, erityisesti työpaikkoja nuorille. Tämä tulee osaltaan vähentämään laitonta maahanmuuttovirtaa Eurooppaa kohti. Sitoutuminen tähän tärkeään työhön on saanut monet toteamaan, että tämä suunnitelma voisi olla nimeltään Merkel-suunnitelma. Me olemme kuitenkin tuoneet esiin, että maahanmuuttovirrat Afrikan sisällä ovat paljon suurempia määrältään kuin Afrikasta Eurooppaan suuntautuvat. Esimerkiksi norsunluurannikko on ottanut noin 5,5 miljoonaa ulkomaista maahantulijaa alueellaan vastaan. Tämä vastaa noin 20 6 prosenttia väestöstä. Afrikan diaspora edustaa joka vuosi noin 1 prosenttia norsunluurannikon BKT. Tämä osoittaa sen, kuinka vastaanottavuus, vieraanvaraisuus norsunluurannikolla ovat tuoneet hyvää tulosta aikaan ja auttaneet naapurimaiden kehitystä. Maani tulee yhä osoittamaan solidaarisuutta kaikkia näitä väestöryhmiä kohtaan. On tärkeää, että me tuemme heitä. On tärkeää, että me tuemme työpaikkojen luomista, jotta me voisimme yhä olla vastaanottavainen maa. Arvoisa puhemies, hyvät naiset ja herrat, hyvät parlamentin jäsenet, Afrikan nuoriso, jota matka Eurooppaan houkuttaa, usein kärsii mafiatyyppisistä verkostoista, terroristiverkostoista, jotka käyttävät hyväkseen heidän turhautumistaan ja haavoittuvaisuuttaan. Meidän täytyy siis toimia näiden nuorten eteen. Meidän täytyy kouluttaa heitä, meidän täytyy tiedottaa heille ja meidän täytyy saada heidät käsittämään, että heidän on parempi pysyä Afrikassa kuin lähteä muualle. Meidän täytyy myöskin kohdella heitä arvokkaalla tavalla. Meidän täytyy muistaa ensimmäinen artikla universaalissa ihmisoikeuksien julistuksessa, joka hyväksyttiin YK yleiskokouksessa 10. joulukuuta 1948 Pariisissa Chaillot-palatsissa. Kaikki ihmiset syntyvät vapaina ja tasa-arvoisina arvoltaan ja oikeuksiltaan. Heillä on järki ja omatunto, ja heidän täytyy toimia toisiaan kohtaan veljeyden hengessä. Tässä mielessä me harjoitamme kansainvälisesti yhteistyötä ja kotivua Norsuluurannikko tulee myöskin toimimaan vuosina 2018-2019 YK turvallisuusneuvostossa tässä yhteydessä hyvä puhemies ja hyvät jäsenet. Haluaisin kaikkia maitanne kiittää valtavasta tuesta, jota olette osoittaneet meille, kun meidät valittiin YK turvallisuusneuvoston vaihtuvaksi jäseneksi. Tämä mandaatti, joka ensi vuoden tammikuussa alkaa, tulee olemaan rauhan leimaama Rauha on norsuluurannikolla toinen uskonto. Hyvä puhemies, hyvät jäsenet. Viimeinen haaste, joka halusin käsitellä, on väestön kasvu. YK arvioiden mukaan maailman väestö, joka on tällä hetkellä noin 7,4 miljardia henkilöä, joista 1,2 miljardia on afrikkalaisia, tulee ylittämään 10 miljardia vuonna 2056. Tässä tilanteessa Afrikka tulee olemaan alue, jolla väestön kasvu on kaikkein suurinta. Se tulee edustamaan 54 prosenttia maailmanlaajuisesta väestönkasvusta vuoteen 2050 mennessä. Näin väestönkasvu tulee tekemään mahdolliseksi kaikkein kehittyneimmille alueille edetä ja Afrikka saa Pohjois-Amerikan ja Euroopan kaltaiset kehittyneet alueet kiinni. Nigeriasta tulee vuonna 2050 maailman viidenneksi väestörikkain maa Brasilian, Yhdysvaltain, Indonesian ja Pakistanin edellä. Ja Kongon demokraattisesta tasavallasta ja Etiopiasta tulee olemaan, ne tulevat olemaan kymmenen maailman väestörikkaimman maan listalla Venäjän ja Meksikon edellä muutaman vuosikymmenen päästä nämä ovat maailman väestörikkaimpia maita. Tämä kasvu on erityisen suurta työikäisten joukossa. Itse asiassa työikäisten määrä saaran eteläpuolisessa Afrikassa tulee kasvamaan 518 miljoonasta nykyisin 1,3 miljardiin vuoteen 2050 mennessä. Arvoisat jäsenet, hyvä puhemies, Afrikka on ihmiskunnan kehto ja paradoksaalisesti se on samalla maailman nuorin alue ja on se tämän vuosisadan loppuun asti. Tämä toteamus on vetomus kaikille Afrikan johtajille, mutta myös koko maailmalle. Itse asiassa Afrikan vakaus, mutta koko maailman vakaus riippuu tavasta, jolla nuorisokysymystä tullaan tulevina vuosikymmeninä käsittelemään. Väestön kasvu ja sen huomiointi kehitysohjelmissa tulee vaatimaan sen, että korostamme erityisesti inhimillistä pääomaa, erityisesti koulutusta, terveyttä ja ammattikoulutusta. Suuria investointeja tullaan tarvitsemaan infrastruktuurienkin alalla, mukaan lukien suuret alueelliset hankkeet, liikennealan hankkeet, sähkö, koulutus ja terveydenhuoltoalan hankkeet. Arvoisa puhemies, hyvät naiset ja herrat, hyvät jäsenet, haluaisin nyt puhua siitä edistyksestä, jota minun maassani Norsulurannikolla on saatu aikaan. Yli vuosikymmenen kestävän kriisin jälkeen maani on nyt rauhassa. Se on myöskin saanut talouskasvun käynnistymään. Tämä edistys on ensinnäkin liikkeelle lähdön ja sitoumuksen ansiota, sen jota norsulurannikkolaiset ovat osoittaneet. Tämän lisäksi vahva tekninen ja taloudellinen tuki kumppaneiltamme on ollut tarpeen Euroopasta erityisesti hallinnon, maanviljelyksen ja energian alalla. Haluaisin nyt käyttää tätä mahdollisuutta hyväkseni kiittääkseni lämpimästi Euroopan unionia sen tuesta ja avusta maalleni kansainvälisen yhteisön kanssa ja erityisesti Euroopan unionin kanssa solmittu yhteistyö on antanut meitä tekemään poikkeuksellista edistystä viimeisten viiden vuoden aikana. Keskimääräinen talouskasvu on ollut 9 prosenttia vuodessa ja vuoden 2017-2020 arvio on noin 7 prosenttia talouskasvua vuosittain. Inflaatio on saatu pidettyä alle 2 prosentissa. Ja alijäämä on saatu pidettyä noin 3 prosentissa BKTstä. Tänä vuonna luonnollisesti tilanne on ollut hiukan erilainen. Tämä johtuu kaakaon hinnan laskusta noin 40 prosenttia vuoden alusta lähtien. Mehän olemme kaakaon suurin tuottaja maailmassa. Kuitenkin me pyrimme yhä makrotaloudellisesti ratkomaan tätä ongelmaa. Norsulurannikko on äh, kaakaon ja kasvupähkinöiden tärkein maailmanlaajuinen tuottaja ja me olemme myöskin suurin afrikkalainen tuottaja palmuöljylle ja kumille. Maamme on myöskin mukana Maailmanpankin Doing Business-listauksessa aivan huipulla. Ja Norsulu-rannikosta on tullut Länsi-Afrikan energiakeskus. Meillä on 2000 megawatin kapasiteetti on vuonna 2016 ja vuonna 2020 tämä tulee olemaan 4000 megawattia. Tällä hetkellä norsururu-rannikolla on erittäin tiheä ja monimuotoinen rakenne, olivat kyseessä sitten satamat, tiet tai lentokentät, se on kaikkein tiheen Afrikassa. Ja me olemme saaneet turvallisuuden alla uudistuksia toteutettua mukaan lu- luettuna äm, vanhojen taistelujoukkojen purkaminen ja yhteiskuntaan integrointi. Tässä Euroopan unioni on ollut tukenamme menestyksellisesti. Nämä uudistukset eivät aseta kyseenalaiseksi toimintaamme, sillä tällä hetkellä turvallisuustaso on maassamme samaa tasoa kuin Genevessä tai New Yorkissa. Toimet jatkuvat, jotta me voisimme taata norsulu rannikolla sellaisen turvallisuuden tason, joka on vakaa. Arvoisat jäsenet, hyvät naiset ja herrat, muutama vuosi ennen kotonon sopimuksen raukeamista meidän täytyy nyt ryhtyä pohtimaan uutta sopimusta Afrikan ja Euroopan välillä. Minulla olisi muutamia ajatuksia, joita haluaisin ammentaa Norsulluun rannikon kokemuksista Euroopan unionin kanssa. Suhteidemme tulee olla reilut, niiden täytyy perustua molemminpuoliselle luottamukselle ja luonnollisesti niiden täytyy olla myöskin kansallisia. Meidän täytyy vedota joustavien rahoitusmekanismien puolesta. Meidän täytyy ottaa huomioon myöskin kansalliset toimintatavat ja valvontatavat. Näitä voidaan vahvistaa, jos tarpeen on. Luonnollisesti meillä tulee olemaan mahdollisuus käsitellä syvällisemmin näitä kysymyksiä, jotka ovat minun maalleni äärimmäisen tärkeitä. Haluaisin lopuksi kutsua kaikki edustamanne maat mukaan tulevaan Afrikan unionin ja Euroopan unionin huippukokoukseen, joka tulevana marraskuuna järjestetään Abidjanissa. Tämä tärkeä kokous tullaan järjestelmään Norsuluran Nikkolaisen vieraanvaraisuuden hengessä. Ja tämä on mahdollisuus tuoda esiin tarpeellinen kansainvälinen yhteistyö, jota tarvitsemme, jotta voisimme vastata ihmiskunnan kohtaamiin haasteisiin, erityisesti kysymyksiin, jotka liittyvät nuorisoon ja kehitykseen. Hyvä parlamentin puhemies, haluaisin kiittää teitä vielä kerran. Hyvät parlamentin jäsenet, suurkiitokset. Ja kiitos puhemies Antonio Tajani kutsustanne tänne. Minun tekee vaikutuksen lämmin vastaanottonne ja osallistumisenne, joka on tärkeää ja joka teki minulle mahdolliseksi esitellä ne haasteet, joita me kohtaamme, emme vain norsuluurannikolla, vaan Afrikan mantereella. Ja näin minulla oli mahdollisuus puhua teille myöskin norsuluurannikon kehityksestä. Paljon kiitoksia. Kiitos. merci beaucoup monsieur le président pour votre discours. le parlement européen Euroopan parlamentti tulee olemaan tärkeä osa vuoropuhelua teidän maan kanssa ja myös Afrikan kanssa. Meillä on samat haasteet, nuorisotyöttömyys, taistelu terrorismia vastaan, maahanmuut- laitonta maahanmuuttoa vastaan – ja taistelu ilmastonmuutosta vastaan. Te korostitte, kuinka tärkeä osa väestön kasvulla on. Siksi Euroopan unionin täytyy myös sitoutua työskentelemään teidän maassanne, jotta me voimme työskennellä yhdessä, jotta voimme taistella työttömyyttä vastaan ja voimme antaa toivon kipinän kaikille Afrikan nuorille. Meidän on estettävä se, että että nuorten afrikkalaisten haave elää omassa kotimaassaan tuhoutuu eri ongelmista johtuen. Haluamme olla teidän rinnalla ja parlamentilla tulee olemaan erittäin tärkeä rooli tässä työssä. Kiitos vielä kerran siitä, että olette täällä vieraanamme. Teillä on täällä ystäviä ja ovi on teille aina avoinna. Kiitos paljon. Η συνεδρίαση επαναλαμβάνεται. Προχωρούμε στις ψηφοφορίες. Nyt siirrymme äänestyksiin. Rova von Storchilla on työjärjestyshuomautus. Onko tämä työjärjestyshuomautus? Olkaa hyvä. Ja, vielen Dank, Herr Präsident. Niin, kiitos paljon puhemies. 31 artikla työjärjestyksessä. Maanantaina keskusteltiin raportista, joka koskee Brysselin rakennusta, joka on huonossa kunnossa ja ei ole terrorismin kestävä, että se pitäisi ehkä purkaa. Raportissa on paljon sanomalehdissä ollut siitä, mutta jäsenet eivät tiedä. En nyt sano sinänsä rakennuksesta, mutta että jäsenillä on oikeus myös nähdä tämä raportti.